Good morning, uh, dear colleagues. Uh... Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Minä ehdotan, että aloitamme, koska meillä on ilo ja kunnia, että täällä on paikalla energiasta vastaava komission jäsen Rova Karri Simpson ja meillä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu edessämme ja haluaisin käyttää äh, koko ajan hyödyksi, niin että meillä voi olla hedelmällinen vuoropuhelu joten ehdotan, että aloitan. Varmasti tänne vielä tulee kollegoita paikalle. Ja toivotan tervetulleeksi Kari Simpsonin. Hän ystävällisesti hyväksyi kutsumme tulla tänne valiokuntaan keskustelemaan erityisesti unionin eh, listasta, unionin yhteistä etua koskevista hankkeista. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että delegoitu eh, säädös, jossa tämä lista on, lähetettiin parlamentin tarkasteltavaksi 31. lokakuuta 2019. Tämä valiokunta on päättänyt jatkaa tätä tarkastelua määräaikaa kahdella kuukaudella ja kutsua äh, komission äh, tänne jatkokeskusteluja varten. Meillä on puolitoista tuntia aikaa äh, kello 10.30 asti. Ja toivon, että voimme täysin käyttää hyödyksi tämän ajan. Haluaisin ensin pyytää komission jäsentä pitämään 10 minuutin esittelypuheen. Sitten kuuntelen koordinaattorin kysymyksiä tai heidän varajäsentensä kysymyksiä ja sitten lyhyt vastauskierros näihin kysymyksiin. Ja sitten meillä on kollegoja, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa puhua. Heilläkin on mahdollisuus mm, esittää kysymyksiä. Sitten meillä on vielä toinen kierros minuutin puheenvuoroja ja sitten teillä on vielä mahdollisuus vastata ja tehdä päätelmänne. Nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle. Kiitoksia vielä kerran, että olette täällä tänään. Honorable Chair, distinguished. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat ITRE-valiokunnan jäsenet, hyvää huomenta. He, olen hyvin tyytyväinen siitä, että saan aloittaa ensimmäisen kuulemiseni teidän edessänne komission jäsenenä. Ensin haluaisin onnitella teitä, herra Busei, Busoi, äh, valinnastanne, joten tämä on meille molemmille uusi alku. Kiitoksia paljon tästä kutsusta. Äh, tämä keskustelu, joka koskee luetteloa yhteistä etua koskevista hankkeista, on hyvin tervetullut minun puoleltanikin. olen astunut virkaan tällä viikolla ja olen valmis aloittamaan jatkuvan vuoropuhelun teidän kanssanne ja Euroopan parlamentin kanssa eh, yleisemminkin. Ja olen jo varmaankin näyttänyt, että olen yhteistyölle avoin. Marraskuussa 2018 komissio aloitti strategisen eh, pitkän aikavälin vision, jolla pyrittiin aikaansaamaan vauras, moderni, kilpailukykyinen ja klim- eh, ilmastoneutraali eh, tilanne ja asettaa eh, kunnianhimoiset tavoitteet Euroopalle, jotta siitä tulisi ensimmäinen ilmastoneutraali manner vuonna 2050. Ja Ursula von der Leyenin johdolla komissio pyrkii eh, täyttämään tämän sitoutumisen ja tekemään ensimmäisenä suurena poliittisena aloitteenaan Euroopan vihreän sopimuksen ehdotuksen. Ymmärrän, että olette kiinnostuneita tietämään lisää tästä Green Dealista, mutta ymmärtänette, että voin vain esittää taustaa keskustelimme ja, ja puheenjohtaja von der Leyen itse esittelee tämän hankkeen parlamentille ensi viikolla. Ja ja ensi viikolla on, eh, on komission on, on täysistunto, jossa käsitellään nimenomaan Green Dealia. Ja todellakin siis Eh, tämä Green Leaf on strategia, jolla pyritään parantamaan elämäämme ja luomaan mahdollisuuksia uusille eh, liiketoimintamalleille, luomaan työpaikkoja ja teknologiaa, ja sillä pyritetään, eh, pyritään nimenomaan tekemään Euroopasta ilmastoneutraali manner vuoteen 2050. Ja meidän täytyy olla niin energiatehokkaita kuin mahdollista. Vuoteen 2050 mennessä sähkön osuus tulee enemmän kuin kaksinkertaistamaan. Se siis eh, muodostaa lähes puolet kaikesta energian kulutuksesta ja, se, ja lähteet ovat enimmäkseen aurinko- ja tuulivoima. Meidän täytyy saada aikaan energian tuotantoa, joka, eh, joka on modernia, varma ja älykästä. Ja me, meidän täytyy saada aikaan eh, integroidut energiamarkkinat ja meidän pitää myöskin taata toimitusvarmuus eurooppalaisille yrityksille ja kotitalouksille. Yhteistä etua koskevat hankkeet ovat osoittautuneet olennaisen tärkeiksi eh, energiaverkojen yhdistämiseen. Vuodesta 2014 eh, yleiseurooppalaisen energiaverkkojen politiikka on tuottanut konkreettisia tuloksia. Ja meillä on ollut hankkeita Maltalta Suomeen ja se on mahdollistaneet sen, että, että markkinoilla on lisätty uusiutuvan energian osuutta eurooppalaisen kuluttajien eduksi. Ja Meillä on ollut 30 avainenergia- ja infrastruktuurihanketta tähän mennessä ja 75 hanketta täytäntöön pannaan vuoteen 2022 mennessä. Ja nämä, nämä hankkeet mahdollistavat sen, että pääsemme 10 prosentin energiaan yhdistymistavoitetta vuonna 2025 vuonna 2030. Ja, ja ja me myöskin me Tämä auttaa myös siihen, että voimme ottaa käyttöön Pohjanmeren tuulivoimapotentiaalin. Ja neljäs luettelo, jo, jonka komission jäsen Kanette esitti 31. lokakuuta pyrkii jatkamaan tätä menestystarinaa. Ja Uudet investoinnit, niiden tulisi kulkea käsi kädessä digitalisoinnin ja älykkäiden verkkojen kanssa ja lisäksi uusien varastointijärjestelmien kanssa. Komissio on työskennellyt hyvin proaktiivisesti vähentääkseen kaasuhankkeita. Minulle kerrottiin, että ensimmäisessä luettelossa oli 107 kaasuhanketta. Kolmannessa luettelossa oli vielä 53 kaasuhanketta ja olemme jo tulleet aika pitkälle, koska neljänneessä luettelossa on 32 kaasuhanketta, jotka jatkavat meneillään olevia hankkeita ja, mm, ja niiden tarkoitus on myöskin parantaa kaasutarjonnan monimuotoistamista. Sitten, sitten kun 20-luvun alussa nämä hankkeet on saatettu loppuun, Kaikilla jäsenmailla on vähintään kolme kaasulähdettä tai ne käyttävät nestekaasua. Ja kun katsomme vuoteen 2050 ja ilmastoneutraalisuustavoitetta, niin EUn energiajärjestelmässä jäljellä oleva kaasu täytyy vähän hiilistää. Ymmärrän, että te, te, kaasuhankkeet aiheuttavat teille huolta. Ja myöskin TEN-E-asetus on minun prioriteettini vuonna 2020. Olen pyytänyt, että vauhditetaan eh, TEN-E-asetuksen arviointia ja, pyr, ja pyrin esittelemään arvioinnin tulokset ja eh, myöskin lainsäädäntöehdotukset eh, ensi vuoden loppuun mennessä. Eh, meidän työtämme johtaa se, että meidän täytyy pyrkiä saamaan eh, energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet, jotka on määritelty Pariisin sopimuksessa. Ja minun tavoitteeni on myös, myöskin, että eh, saadaan aikaan TEN-E-asetus, joka, jolla on olennainen rooli, kun se tukee energiasiirtymää ja Euroopan Green Dealia ja panostaa siihen, että saadaan kestävä energiaverkko meidän, meidän täytyy laatia luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista kahden vuoden välein. Näin ollen viides luettelo, sen tulee olla valmis vuoteen 2021 vuoden loppuun mennessä. Ja tämä luettelon valmistelu on kahden vuoden prosessi ja se on jo alkanut ja se pohjaa nykyiseen ten e verkostoon. Ja me valmistelemme viidettä luetteloa nykyisten sääntöjen puitteissa ja meillä on siis eh, seuraava luettelo eh, olemassa ja se, siihen sisältyvät nämä kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Ensinnäkin meidän, me pyrimme parantamaan kaasuehdokashankkeiden kestävyyttä. Ole, olen pyytänyt, että saamme, saamme aikaan selkeät kriteerit vuoden 2020 puolivälin mennessä, jotta voimme arvioida viidennen listan hankkeita. Toiseksi meidän, me tarvitsemme, eh, meidän täytyy integroida energiasiirtymään liittyviä hankkeita myöskin PCI-hankkeeseen, ja tämä, tähän liittyvät erityisesti älykkäät verkot ja eh, hiilidioksidihankkeet. Ja me, me ja ne mahdollistavat sen, että, että uusiutuvat ja hiilettömät kaasut voidaan ottaa mukaan kaasu- ja sähköverkkoihin. Kolmanneksi, kolmanneksi olen valmis vahvistamaan parlamentin roolia ja saamaan aikaan jatkuvan poliittisen vuoropuhelun, jolla rakennetaan edeltäjäni hengessä tätä yhteistyötä. Ja meidän täytyy meidän täytyy arvioida näitä hankkeita. Ja siinä, siinä yhteydessä, arvo, arvoisat edustajat, voivat ilmaista näkökantansa. Ja seuraan läheisesti ITRA-valiokuntaa avain, as, tämän hankkeen avainvaiheissa, kun me laadimme viidettä luetteloa yhteistä etua koskevista hankkeita. Ja me, näin me etenemme kohti puhtaampaa, edullisempaa ja luotettavampaa energiajärjestelmää. Ja yksinkertaisesti, jos neljättä luetteloa ei hyväksytä, nykyinen kolmas luettelo, joka on jo vuosia vanha, pysyy voimassa. Ja yhdessä me voimme saada aikaan kunnianhimoisiin yhteisiin tavoitteisiimme perustuvan järjestelmän ja, ja näin me voimme eh, saada aikaan puitteet tulevaisuuden energiainfrastruktuurille. Thank you, thank you very much, Commissioner. Kiitos oikein paljon, hyvä eh, komission ja sen kiitoksia, että olette täällä. Eh, kiitos siitä, että haluatte yhdessä meidän kanssamme ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa saada aikaan energiajärjestelmien muutoksen, jotta saavutamme strategiset tavoitteemme. Odotamme kovasti ensi viikon vihreän kasvun sopimuksen esittelyä. Kiitoksia siitä, että olette niin avoin, että uudistatte nykyistä asetusta, se on pääongelma, ja että saadaan uusi TEN-E-puitteisto. On erittäin tärkeää, että sanotte, että tulevaisuudessa yritätte ottaa mukaan enemmän energiasiirtymähankkeita tähän listaan. Ja kiitoksia, että sanoitte ja muistutamme teitä aina tästä, että haluatte vahvistaa Euroopan parlamentin osallistumista ei pelkästään tässä asiassa, vaan myös muissa tärkeissä kysymyksissä, jotka liittyvät energiapolitiikkaan Euroopan unionissa. Nyt annan puheenvuoron koordinaattoreille. Aloitan EPPn koordinaattorista Christian Eileristä. Komission jäsen ensinnäkin tervetuloa parlamenttiin. Tämä on ensimmäinen esiintymisenne tänne. Odotamme kovasti yhteistyötä. Paljon on tehtävää. Yleisesti ottaen ja sanoakseni tämän selvästi. Me vielä uskomme, että nämä kolme kestävyystavoitetta, energia, varmuus ja mm, kohtuuhintaisuus ovat merkittäviä. Se on meidän tavoitteemme. Ja vaikka me kaikki olemme varsin kunnianhimoisia hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, me näemme kaasun ja erityisesti kaasuputket ja kaasuyhteydet siirtymävaiheessa välttämättöminä, jotta voidaan saavuttaa hiilidioksidi prosentin vähentämistavoitteet. Erityisesti kun haluamme luoda, ja tämä on yksi niistä tavoitteista, jonka olemme tutkimusohjelmassa muotoilleet yhdessä teidän palveluyksikön ja muiden pääosastojen ja neuvoston kanssa, jos halutaan luoda hiilidioksidivapaita terästehtaita tällä kaudella, jos halutaan pilottihankkeita, jossa hiili poistetaan Ähm, poltosta, niin silloin me tarvitsemme kaasuinfrastruktuuria metaanille ja myöskin ähm, siniselle vedylle. Sen pitäisi tietenkin olla vihreää vetyä, mutta jos haluamme seuraavan kahden vuoden aikana saada aikaan äh, täysin äh, hiilidioksidivapaa terästuotantolaitos, e, eikä ehkä vain yksi, vaan muutama, niin silloin me tarvitsemme kaasua. Ja myöskin tulevaisuudessa, kun metaani korvaa hiilen. Ja meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, että vähän aikaa sitten, ja sanon tämän ihan selvästi poliittisesti, vähän aikaa sitten olimme 41 hiilituotantoalueen kokouksessa, hiilituotantoalueet, jotka ovat siirtymävaiheessa. Ja kaikissa vaaleissa näillä alueilla me menetimme demokraattisten puolueiden paikat radikaalille oikeistolle. Joten meidän on oltava tietoisia siitä, että meillä täytyy olla tasapainoinen lähestymistapa, enkä halua tässä vähentää hiilidioksidipäästöjen vähennystason kunnianhimoa, vaan meidän ei pidä katsoa pelkästään hiilidioksidivähennystavoitteita, vaan enemmänkin sitä, miten ne saavutamme. Ja kun sitten käytetään horisontti 2020 määrärahoja ja investoidaan hiilidioksidivapaaseen tuotantoteollisuuteen, niin silloin tarvitsemme kaasuverkostoja tällaista infrastruktuuria varten. Ei ole mitään eristettyä hiilidioksidivapaata teräksen tuotantolaitosta – Joten EPP periaatteessa tukee TEN-EEN uudistusta, mutta vain jos selkeästi sitoudutaan siihen, että pidetään kiinni kaasusta tällaisena väliaikaisena teknologiana ja pidetään kiinni näistä kolmesta tavoitteista. Me todella haluamme vähentää hiilidioksidia energiaintensiivisessä teollisuudessa Euroopassa, mutta silloin tarvitsemme tätä in- infrastruktuuria. Ei voi olla, että pyydämme hiilidioksidivapaata terästeollisuutta ja haluamme samalla poistaa kaasun, emmekä tiedä, miten tämä sitten onnistuu, kun meillä on kompleksi infrastruktuuri, teräksen tuotantolaitoksia on käytävä. Ja tämä on meidän linjamme, tätä me tulemme puolustamaan. Kiitoksia herra Eiler. Ja sitten SNDstä González Cesaris. Tervetuloa komissaari ja onnittelut. Haluan toivottaa teille onnea ja menestystä tällä kaudella Euroopan edun hyväksi ja toivon hyvää yhteistyötä myös Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa aivan erityisesti, mitä tulee tähän, näihin tästä etua koskeviin hankkeisiin. On hyvä aloittaa tästä valiokunnasta tämän asian käsittely, koska on sitouduttu tekemään työtä viidennen työlistan eteen parlamentissa ja me toivomme, että näin tosiaankin käy, koska tämä lista, luettelo, joka esitel, jonka te esittelette, se saatiin vain päivää ennen, että me voimme tätä työstää, se tuli vain hetki, päivää ennen. Tämä oli oikea tapa kyllä tehdä työtä ja kuitenkin herra Kanietti oli sitoutunut tekemään työtä tämän ryhmän ja valiokunnan kanssa, jota toimittaisiin yhteistyössä. Minä toivon ja kiittäisin kovasti, jos te, teidän lupauksenne ei jäisi pelkästään sanojen tasolle. Niin kuin tämä neljännen luettelon ensimmäinen esittely, niin parlamentti ja valiokunta pitää hyvin tärkeänä yhteistä etua koskevia hankkeita kahdesta syystä. Tämä näyttää, miten energiaunia etenee ja miten voidaan parantaa toimitusvarmuutta. Ja sitä paitsi voidaan saada parempaan hintaan energiaa kaikille kansalaisille ja näin voidaan edistyä yhteishankkeissa ja myös ympäristön kannalta voidaan toimia tehokkaammin, niin kuin tekin sanoitte. Ja tämä viimeinen kohta huolestuttaa aivan erityisesti sitä, miten rahoitetaan vääriä infrastruktuureita se voi estää teknologista edistystä neutraalis, hiilineutraalissa järjestelmässä. Me tiedämme, että tarvitaan siirtymävaiheet ja tiedämme, että kaasulla tulee olemaan tärkeä rooli, kun sitä on hiili poistettu, mutta se ei ole mikään tekosyy, että tehdään verkosta, jotka eivät sovi yhteen neutraaliperiaatteen kanssa vuoteen 50 mennessä. Tarvitaan luettelo, jossa Kaasun merkitys on vähentynyt, mutta meillä ei ole elementtejä, joiden kautta voimme identifioida, miten nämä hankkeet vaikuttavat. Mitä tulee rahoitukseen, arvoisa komissaari, voitteko selittää meille, mikä on, mikä, mikä on tasapaino löytyy sähkö- ja kaasuhankkeiden välillä tässä luettelossa, ja mitä tulee kaasuhankkeeseen, miten se sopii yhteen äh, hiilestä vapautetun uusiutuvan kaasun kanssa, miten nämä infrastruktuurit, infrastruktuurit ottavat huomioon. Onko tämä lista yhdenmukainen e- Euroopan uuden ympäristösopimuksen kanssa, joka tullaan esittelemään ensi viikolla? Ja varmastikin te voitte etukäteen tästä jotakin kertoa. Haluaisin vielä kysyä päätöksestä, johon Euroopan investointipankki päätyi, jotta ei enää rahoita hankkeita, jotka liittyvät fossiilisiin polttoaineisiin. Voitteko kertoa, miten tämä päätös vaikuttaa tähän neljänteen luetteloon ja myös viidenteen, mikäli mahdollista? Ja niin kuin energian pääjohtaja Klaus Bonser sanoi, niin jatkossa täytyy oikealla tavalla uudistaa TEN-E-asetusta jotta sitä sopeutetaan haasteisiin ja tavoitteisiin energia-alalla, ilmastokysymyksiin ja otetaan huomioon, miten se vaikuttaa. Tässä mielessä aikooko komissio tehdä uudistusehdotuksen seuraavan vuoden ensi vuonna? Emme varmaankaan voi odottaa vuoteen 2021 saakka, että aloitetaan uudistukset, koska tämähän ei tapahdu yksinkertaisesti eikä helposti, joten on parempi aloittaa mahdollisimman nopeasti. Se on sen parempi koko maantereella. Kiitoksia komissaria vielä onnea ja menestystä. Muchas gracias. Uh, thank you so much from... Kiitoksia oikein paljon. Sitten Renew-ryhmästä edustaja Petersen. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos uh, komission jäsen. Hienoa, että olette täällä valiokunnassamme. Meillä oli mahdollisuus keskustella herra Bohkerin kanssa muutama viikko sitten tästä aiheesta. On hienoa, että on mahdollisuus uh, puhua teidän kanssa tänään. Edellisellä kaudella me yritimme integroida markkinoita ympäri Eurooppaa. Työskentelimme sähkömarkkina-asetuksen ja direktiivien parissa, ASER-asetuksen parissa ja monien muiden tärkeiden asioiden parissa integroidaksemme markkinoita entisestään, koska meillä ei ole todellisia energian sisämarkkinoita tänä päivänä. Ja me huonosti hyödynnämme eh, resursseja rajat ylittävästi. Ja tietenkin nämä yhteistä etua koskevat hankkeet ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan mm, integroida eurooppalaisia markkinoita entisestään, joten tässä on suuria etuja pelissä, eh, eikä eh, pelkästään siksi, että me tässä nyt yritämme mukautua Pariisin tavoitteisiin ja siksi tämä TEN-uudistus on niin tärkeä ja rohkaistun, kun kuulin, että sanoitte, että aiotaan uudistaa TEN-asetus, mutta pyytäisin, että laatisitte vielä kunnianhimoisen aikataulun Erityisesti kun otetaan huomioon tämä vihreän kasvun sopimus, toivotan, että EU voisi COP25 mennä ja sitoutua siihen, että siitä tulee hiilineutraali 2050 mennessä. Silloin meidän täytyy varmistaa, että nämä yhteistä etua koskevat hankkeet ovat ilmastotavoitteiden mukaisia. On otettava huomioon kaikki se, mitä kollega Eiler sanoi, mutta silti meidän täytyy olla hyvin varovaisia, ettemme investoi sellaisiin kohteisiin, jotka ovat sitten vanhentuneita. Ja minä ehdottaisin, että teidän pitäisi vieläkin kunnianhimoisempi aikataulu laatia. Voisitteko puhua tästä? Ja lisäksi olisi hyödyllistä meille kaikille, jos meillä voisi olla näiden investointien ilmastovaikutusten arviointia. Tässä aserilla voisi olla voimakkaampi rooli, voisi olla tällainen riippumaton ilmastoarvio, näiden sijoitusten ilmastoarvio. Aserilla on valvontarooli, mutta se voisi olla myös hyödyllinen ilmastoarvioinnin tekemisessä. Ja sitten lopuksi haluaisin kuulla teidän kommenttejani siitä, miten nämä yhteisiä etua kokevat hankkeet yhdistämme siihen, mitä tapahtuu Euroopan investointipankissa ja vihreissä eh, investoinneissa. Tämäkin etenee nopeasti ja meidän täytyy olla mukana, eh, kun panemme täytäntöön TEN-E-asetusta. Kiitoksia ja sitten vihreiden puolesta eh, koordinaattori Niinistö. Kiitoksia. Haluan kiittää komissio, siitä, että hän on halukas työskentelemään yhteistyössä kansamme vähähiilisyyden parissa. Ja tänään puhutaan neljännessä luettelosta. Viime viikolla parlamentti hyväksyi päätöslauselman, joka koski ilmastohätätilaa ja meidän täytyy siis arvioida kaikkea toimintaa Pariisin sopimuksen mukaisten sitoumusten eli 1,5 asteen eh, lämpötilan nousun puitteissa. Ja, ja, ja me emme voi jatkaa nyt eh, toimintaa niin kuin ennen on tehty, tai nämä tavoitteet asettuvat vaaraan. Ja me em, meillä ei voi olla viid, tulevaisuudessa viidettä luetteloa, joka, joka on samanlainen kuin nykyinen. Ja neljättä luetteloa on myöskin uudelleen hankittava, harkittava. Meidän täytyy saada aikaan energiahankkeita, jotka eh, tuovat työpaikkoja ihmisille ja mahdollistavat sen, että, sen, että yritykset voivat eh, kehittää uutta teknologiaa. Ja jos niin kuin herra Petersen sanoi, jos toimimme näin, meillä, ei ole, meillä on investointeja, jotka eivät ole ympäristölle hyväksi, eivätkä myöskään ole eh, taloudellisesti kannattavia. Meidän täytyy siis keskittyä sähköverkkoihin ja, ja kestäviin ratkaisuihin, jotka tuovat työpaikkoja Eurooppaan. Jos katsotaan eh, kaasu kaasuverkkoja. 0,5 prosenttia niistä pohjaavat eh, uusiutuviin ja sähköverkot ovat 30 prosenttia uusiutuvia. Ja, ja, ja jos halutaan, että sähkö on 80 prosenttia, 80 prosenttia sähköstä on uusiutuva vuonna 2050 ja tuolloin 45 prosenttia kaasusta on eh, vielä e- ei sitä ole on, on uudet kaasuinfrastruktuuriinvestoinnit eivät edistää kestävää kaasua. Siis tähän tarvitaan paradigman muutos. Ja me, me, tämä asetuksen uudistaminen täytyy tehdä pikaisesti niin, että saamme uuden luettelon, se, uuden asetuksen puitteissa, niin että voimme pitää kiinni vihreän sopimuksen velvoitteista. Mistä Borgia? Seuraavaksi ID-ryhmästä edustaja Borkia. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa komission jäseneille ja kaikkea hyvää teidän työssänne. Toivomme, että äh, se on menestyksekästä tulevina vuosina. Ähm, minulla ei niinkään ole kysymyksiä äh, tai kommentteja äh, liittyen teidän alustuspuheenvuoroon. Tämä on tapaaminen, joka äh, tulee, tapahtuu hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa vain muutama päivä ennen äh, tämän vihreän kasvun sopimuksen esittelyä. Nyt kun olen keskustellut äh, ammattiyhdistysten kanssa, kansalaisten kanssa, yritysten kanssa, niin ollaan hyvin kiinnostuneita ja odottavalla mielellä on myös huolia sen suhteen, koska pelätään, että tämä prosessi saattaisi mm, edetä liian nopeasti suhteessa siihen, mihin EU kykenee, mutta toivomme, että jo ensi viikolla meillä on vähän selvemmät näkemykset ja ehkä nämä huoletkin vähän häipyvät. Sitten äh, haluaisin äh, käsitellä tätä tämänpäiväistä aihetta. Äh, tietenkin nämä yhteistä etua koskevat hankkeet ovat välttämättömiä, että saadaan aikaan yhteen toimivat markkinat. Tämä neljäs luettelo ja viides luettelo, toivomme, että niiden kohdalla on tehokasta yhteistyötä ja jatkuvaa vuoropuhelua parlamentin ja komission välillä. Äh, hiukan pohdintaa kaasusta. Äh, Maakaasut tarve. Italiassa esimerkiksi Italia on kolmaksi suurin markkinat, niin 2030 asti tämä pysyy yli 70 miljardia kuutiota. Ähm, tämä tulee laskemaan 60, alle 60 miljardin vuodesta 2035. Tässä on kyse kansallisesta kysynnästä. Minä olen sitä mieltä, että nämä luvut pitää pitää mielessä, kun käydään tulevaisuudessa vuoropuhelua. Sitten haluaisin siteerata vuoden 2018 komission tiedonantoa, jossa siteerataan tutkimusta, jonka mukaan vedyn ja uusiutuvan metaanin yhdistelmä olemassa olevien infrastruktuurien kautta voisi säästää 217 miljardia vuosittain vuoteen 2050 mennessä. Minun mielestäni tällaista energiasiirtymää on hallittava hyvin. Sitä ei saa pitää uhkana, vaan mahdollisuutena toisaalta ympäristölle, mutta miksi ei myös työllisyyden kannalta. Minulla ei siis ollut mitään eh, tiettyjä kysymyksiä, mutta nämä ajatukseni halusin teille jakaa. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Ja sitten ECR-ryhmästä ja van den Orden. Yes, have the floor, Mr. van den Orden. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä tietenkin ystävät kuningaskunta todennäköisesti on eroamassa EU-sta. Eroamissopimus tietenkin takaa sen, että ollaan mukana näissä verkkojen Eurooppa-hankkeissa on mukana PCI-luettelossa vuoden 2020 loppuun saakka ja sen jälkeen tämä sitten alkavat uudet neuvottelut asiasta. Olemme nähneet tämän neljännen PCI-luettelon, josta jäsenvaltiot ja komissio ovat sopineet. Ja ymmärrän, että fokusta on muutettu, korostetaan enemmän yhdes, y, yhteisliitäntää, uusiutuvaa ja kestävää toimitusvarmuutta. Voisikohan komissaari kertoa hiukan enemmän täsmällisistä kriteereistä, minkä takia jotkut hankkeet on pudotettu pois luettelosta. Yksi esimerkki vaikka Ranskan UK Agrinproi-hanke, jonka tarkoituksena on saada energiamarkkinat tehokkaammiksi ja vaikuttaa nettopäästöihin ja varmistaa toimitusvarmuus. Ja samalla halutaan tukea suurempaa roolia, joka sähköllä on energiajärjestelmässä. Se oli ollut mukana kolmannessa PCI-luettelossa teknisen arvioinnin jälkeen, ja se päätettiin tätä kautta ottaa mukaan. Nyt se on sitten jätetty pois täytäntöönpanossäännöksestä. Onko tämä lipsahdus, unohdus vai mikä tässä mahtaa olla taustalla? Tietenkin löytyy muitakin esimerkkejä. Mietin, minkälaisiin toimiin vai voidaanko mihinkään ryhtyä, jotta varmistettaisiin että tämän asian korjaaminen niin, että tällaiset hankkeet vielä voitaisiin ottaa tähän mukaan? Van Orden, äh. Kiitoksia herra Van Orden. Ja sitten sitoutumattomista edustaja Korao. Thank you, Mr. Mr. Chairman. Good morning and welcome. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen. Olin tyytyväinen siitä, että uudet vihreät ehdotukset, eh, joissa komissio eh, on valmis ryhtymään toimiin, mutta meidän täytyy odottaa konkreettisia tuloksia ennen kuin voi julistautua voittajiksi. Toki meillä on myönteisiä merkkejä. Euroopan investointipankki ei enää rahoita fossiilisia polttoaineita vaikka tämä alkaakin vasta 2021. Ja nyt odotamme vielä myönteisiä reaktioita, eh, jotka liittyvät oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon, jota laajennetaan paitsi myöskin vähähiilisyyteen. Äskettäinen hankeluettelo kuitenkin on aika epäselvä. Ensinnäkin prosessi. Parlamentti sai luettelon viime tipassa, vaikka oli luvattu, että pääsemme olemaan mukana enemmän. Toiseksi sisältö. Asiantuntijat selittävät, että, että kaasuhankkeita vähennetään – mutta tämä ei liity siihen rahoitukseen, jota nämä hankkeet saavat. Sitten ajoitus. Mm, eh, tämä ajoitus mahdollistaa sen, että nämä hankkeet voivat vielä saada Euroopan investointipankin rahoitusta. Ja näin, se, näin tämä eh, luettelo ei ole 2050 eh, hiilineutraaliuden ja muiden Ursula von der Leyenin komission tavoitteiden kanssa. Voisit mitä tapahtuisi, jos tätä luetteloa ei hyvä, hyväksyttäisi lainkaan? Sitten, sitten käytössä olisi kolmas luettelo, jota eh, investointipankki ei voisi tukea. Ja, ja, ja, eh, ja miten, eh, mitä sanotte siihen, että näitä tämän neljännen luettelon kaasuhankkeita voidaan rahoittaa yhteistä etua koskevista hankkeista. Ja haluaisin tietää, minkälaisia toimia tehdään lähitulevaisuudessa. On behalf of GUE. Ja viimeinen puheenvuoro ensimmäisellä kierroksella on edustaja Ernst, joka korvaa Marisa Matiaksen. Sydämelliset kiitokset. Minä haluaisin kertoa ryhmämme kannan ja puhua vähän laajemminkin jos tätä katsoo kokonaisuudessaan, kaikkia näitä hankkeita, niin eh, silloin on sanottava, että komissio eh, tällä eh, listalla rahoittaa kalliita nestemäisen maakaasun terminaaleja ja putkia, jotka yhdistävät Azerbaidžanin Eurooppaan, ja tätä ei koskaan pysty mm, korkealaatuista kaasua nämä, nämä laitteistot hyödyntämään. Ja tällä tavoin jälleen menetämme yhden mahdollisuuden ottaa ison askeleen kohti uusiutuvia energiamuotoja, ja tätä pahoittelen kovasti. Vetyhankkeet, jotka energiakäänteen kannalta olisivat tärkeitä, niitä ei listalle laisinkaan. Missä me nyt oikein elämme? Myöskin tämä TNE-asetus on uudistettava, jotta tällaiset hankkeet voivat ylipäätänsä hakea äh, ja saada tukea. Ja äh, nyt on saatava aikaan muutos myös jäsenvaltioiden sisällä, että mennään tähän suuntaan, että pystymme tuottamaan uusiutuvaa sähköä. Kaasu äh, komission argumentaa, jossa on siirtymävaiheen teknologia. Tämä on virheellinen päätös. Se ei ole mikään siirtymävaiheen teknologia, jos siihen käyttää miljardeja. Komissio sulkee silmänsä myös siltä, että kun tuotetaan maakaasua ja nesteytettyä maakaasua, syntyy hyvin paljon metaania, joka on erittäin haitallista ilmastolle. Olemassa oleva kaasuinfrastruktuuri Euroopassa on riittävä kaasun kysynnän kattamiseksi. Se on täällä jo sata kertaa käsitelty. On katsottava vain, kuinka paljon kaasua käytetään. Se ei ole niin suurta. En ymmärrä, miksi EU haluaa tähän määrärahoja käyttää. Ja tässä listassa on 55 fossiilista kaasuhanketta. Se on skandaali eikä tämä mitenkään sovi yhteen Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Voimme ainoastaan kritisoida tätä ja julkisuudessa selvästi sanoa, että tässä tehdään väärä askel. Minulla on ihan sama, kenen vika tämä on, EUn vai jäsenvaltioiden, se ei ole tärkeää. Tärkeää on se, että täällä ilmoitamme suurista viher kasvun sopimuksista, mutta sitten päätämme tällaista listoista, jotka ovat sellaiset, että niitä mitenkään voi hyväksyä. Mielestäni jopa ne ovat skandaaleja. Kiitoksia. Tähän päättyy ensimmäinen kierros. Hyvin paljon kysymyksiä, paljon eh, hyödyllisiä kommentteja. Sitten eh, meillä on toinen kierros. Minulla on jo 15 kollegaa, jotka haluaisivat puheenvuoron. Toisella kierroksella minä ehdotan nyt, että päätämme tämän puhujalistan, jos tämä kaikille sopii. Muuten tämä on erittäin vaikea. Te olette listalla. Eh, nyt teillä on mahdollisuus vastata koordinaattoreille. Thank you uh, for very... Kiitoksia. Tässä tuli hyvin laajalti kysymyksiä. Ja hienoa, herra Eller, että otitte esille pääperiaatteet. Jo, meidän pitää ottaa huomioon kestävyys ja huolehtia siitä, mutta samanaikaisesti energiavarmuus ja äh, kohtuuhintaisuus ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka pitää ottaa huomioon tässä. Ja Tämän voidaan sitten nähdä tästä neljännestä PCI-luettelosta. Siellä on hankkeita, jotka auttavat meitä saavuttamaan kunnianhimoisia ympäristötavoitteitamme, mutta on myös hankkeita, jotka alkoivat jo aikaisemmalta yleistä etua koskevista listalla, ja ne ovat meneillään ja huolehtivat alueista, jotka ovat vielä huolissaan yhteen yhteyksistään ja energiaturvallisuudestaan. Tässä nähdään kaasun yhteenliittymiä, koska haluamme varmistaa, että alueet saavat useita monimuotoisia toimitusketjuja. Tai sitten niillä on LNG-terminaalit. Monet teistä kysyvät minulta tarpeesta tarkistaa asetusta ja kuulin erilaisia mielipiteitä, minkä takia näin voitaisiin tehdä. Kaasun rooli siirtymävaiheessa, siitä kysyttiin juuri. Tällä hetkellä maakaasu on, edustaa neljättä osaa energiaa toimitus toimituksista, ja siksi se on tärkeä kysymys. Ja neljäs PCI, PCI-listalla on 42 kaasuhanketta, ja ne käsittelevät juuri näitä infrastruktuuritarpeita. Monimuotoistaminen ja toimitusvarmuus otetaan huomioon, ja on selvää, jos me tarkastelemme, tule, ajattelemme tulevaisuutta, vuoteen 50 saakka, niin silloin meillä on tämä ilmastonmuutosneutraalisuustavoite. Ja kaasu, jota vielä EU:ssa käytetään, se pitää vapauttaa hiilestä. Ja juuri tämän takia olemme tarkistaneet TEN-E-asetusta, koska tässä, uudessa, tässä tämänhetkisessä TEN-E-asetuksessa on tarvetta päivittää sitä. Uudelleen tarkastelu perustuu kattavaan arviointiin koskien TNE-asetusta ja ajatellen sen poliittisia painopistealueita, joissa tullaan ilmastoneutraaliksi vuoteen 50 mennessä EU:ssa ja siinä tarkastellaan valintakelpoisia infrastruktuurikategorioita, puhutaan uusista hankkeista ja luokista, kuten digitalisaatiosta, kaasu- ja mm, sähkösektorin yhdistäminen ja sitten vety, joka ei ole vielä ollenkaan käsitelty. Voidaan saada, pitää osallistua myös rahoitusjärjestelmiin ja yhteispäätös päätöksentekoon ja näitä kysymyksiä tullaan tarkastelemaan. Ehdotus tulee perustumaan huolelliseen vaikutusarviointiin. Komissiokollegio sitten päättää tältä pohjalta aloitteista. Mihin tämä uudelleentarkastus sitten perustuu? Tämänhetkinen TEN-E-asetus vaatii, että lista laaditaan joka toinen vuosi. Ja tämän tuloksen viidestä listaa pitäisi tarkistaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Tässä toimitaan alhaalta ylöspäin. Se tarkoittaa sitä, että aika, jota tarvitaan luettua luettelon laatimiseen on pitkä ja työ onkin jo alkanut perustuen tämänhetkisiin puitteisiin. Mutta kuten sanoin, näissäkin tämänhetkisissäkin puitteissa on paljon, mitä voimme tehdä ja aionkin tehdä. Ensinnä on tärkeää, että huomattavasti parannamme kestävyyden arviointia kaasuehdokashankkeissa. Mitä tällä tarkoitan on, että edelleen vahvistetaan valvontaa sen suhteen, että projektilistalla on välttämätön hanke, eikä sitä tule tällaista arvonsa menettänyttä omaisuuserää jossain kohtaa. Sitten meidän pitää myös arvioida nettovaikutus infrastruktuurista koskien kasvihuonekaasupäästöihin, ja tämä asia pitää ottaa huomioon su- tuloksellisuudessa äh, kaasun, metaanin vuotokysymykset tai uusien saastavien aineiden syntyminen. So, but, uh, but we'll conclude this um, niin vaatimus siitä, että kaasun pitää pysyä yhtenä välineenä siirtymävaihe tilanteessa. Tässä kohtaa tulemme päivittämään asetusta koskien uuden tyyppisiä kaasuja, biokaasua, vetykaasua, vetyä muun muassa. Joten Hetkinen. Um, here were, uh, questions about, uh... Sitten tuli kysymyksiä parlamentin osallistumisesta, mukanaolosta. Tietääkseni pääosasto energia, energiapääosasto on antanut selvityksiä tämän valiokunnan jäsenille kaksi viikkoa ennen kuin Aris komissaari Kaniette esitti tarkan luettelon, mutta sitä ennen oli monia ryhmätason kokouksia, jotka olivat avoimia tapahtumia. Pitää muistaa se, että tässä toimitaan alhaalta ylöspäin pohjalta. Hankkeet on laadittu ja valmisteltu jäsenvaltiotasolla ja sitten on ollut eri, eri ylimääräinen työryhmätaso, joka on arvioinut kokouksissa näitä ja samanaikaisesti alueellisissa ryhmissä kaikki kaikista hankkeista piti, hankkeista piti päätyä yhteisymmärrykseen, mutta pystymme kyllä varmasti tekemään enemmänkin ja olen valmis esittelemään ja keskustelemaan itse valiokunnassa avainvaiheissa prosesseja, että perustet, laadittaisiin tämä viides yhteistä, yhteisiä, yhteistä etua koskeva ja mitä nämä avainvaiheet ovat, kun on arvioitu infrastruktuurin tarpeet sähkön ja kaasun osalla ja analysoidaan sitä, tarvitaanko kandidaatti PCI-hankkeita. Tämä tapahtuu ensi vuoden 2021 äh, keväällä. Ja tämä luettelo luonnos tehdään noin 21 vuoden alussa. On sellainen vaatimus, niin kuin sanoin, että uudet hankelistat laaditaan siis joka toinen vuosi. Sitten Mainitsin myös alueelliset työryhmät. Alueelliset työryhmät, kuten Baltian energiamarkkina, EMIP-hanke, sitten mm, pohjois, pohjoisen NSOC, pohjoisten merialueiden offshore-verkosto ja niin edelleen meillä on tällaisia projektikokouksia ja varmistan, että tämän ITRE-valiokunnan jäseniä kutsutaan paikalle näihin alueellisten, alueellisiin korkean tason työryhmien kokouksiin. Sitten herra Gonzales esitti tarkan täsmällisen kysymyksen, mikä on tasapaino mikä tasapaino löytyy sähkö- ja kaasuhankkeiden keskeltä välistä. Ja niin kuin voitte nähdä, tämä uusi neljäs luettelo, siellä on vähemmän kaasuhankkeita kuin aikaisemmalla listalla. Mutta on tärkeää kuitenkin panna merkille, että PCI-asemaa ei ole taattu itse rahoitusta varten, että tämä on ennalta, ennakkoedellytys, mutta seuraava vaihe vaatii sitten rahoituksensa ja jotkut hankkeet – jotka olivat kolmannella listalla, mutta eivät enää sitten ole neljännellä listalla. Ne poistettiin juuri sen takia, että näistä, niiltä puuttui rahoitusta. Minulla tuli myös konkreettinen kysymys, mitä tapahtui Aquint-hankkeelle. Se oli mukana luetteloluonnoksessa sitä oli arvioitu myönteisessä hengessä alueellisen ryh- alueellisessa ryhmässä, mutta päätöksentekoryhmä ryhmässä Ranska oli sitä mieltä, että neljän ehdokas PCIin hankkeen toteuttaminen, jotka yhdistivät Ranskan ja Englannin, Aquint, Leclink ja Gridlink, niitä oli neljä, ja Ranska ehdotti, että Tämä johtaisi li- liikakapasiteettiin ja olisi kaikkein epävarmoin näistä neljästä hankkeesta. Aquint-hanke Ranskalle ei enää ollut PCI-luettelossa mukana ja tämä on ennakkoedellytys sille, että molempien osapuolten täytyy tukea luetteloa. Haluaisin vielä puuttua kysymykseen, joka tuli esille monissa puheenvuoroissa EIPn investointipankin lainanantopolitiikasta. Kuten hyvin tiedätte, kaksi viikkoa sitten EIPn johtokunta teki päätöksen siitä, että jatkossa luotonanto toimii eri pohjalta ja on täysin linjassa pankin, ää, äh, ää, äh, Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. Mutta investoinnit olennaiseen kaasuinfrastruktuurihankkeisiin ovat vieläkin valintakelpoisia. Ne voivat saada rahoitusta EU-sta. Tämä perustuu monivuotiseen rahoituskehykseen. Euroopan investointipankki on hyväksynyt uudet rahoitussuuntaviivat, ja se, jotka perustavat, miten äh, investoidaan fossiilisiin polttoaineisiin, mukaisen kaasu siirto äh, infrastruktuuriin, luonnonka- maakaasuhankkeet hankkeita ollaan nyt arvioimassa jo ja tällä kaudella EIP sitten voi päättää, että rahoittaa mitä tahansa neljännen PCI-listan kaasuinfrastruktuurihanketta. Kiitos. Your answers. Kiitos oikein paljon vastauksista. Ne menemme nyt toiselle kierrokselle. Meillä on 15 kollegaa, joten pitäkää kiinni minuutin puheajasta niin pitkälle kuin vain mahdollista, koska muuten on vaikea pitää kiinni tästä meidän aikataulustamme. Edustaja Carvalho. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Minä haluaisin lyhyesti viitata joihinkin hankkeisiin, jotka eivät ole tässä neljännellä listalla. Puhun pääosin hankkeista, jotka liittyvät Iberian niemimaalle ja yhteyksiä Portugalin, Espanjan ja Ranskan välillä. Kuten varmaan tiedätte, Meillä oli huippukokous heinäkuussa 2018, jossa Portugalin, Ranskan ja äh, Espanjan hallitusten päämiehet päättivät yhdessä edistää äh, yhteysverkkoja putkia näiden maiden valilla. Tämä on erittäin tärkeä huoltovarmuuden ja monipuolistamisen kannalta, koska meillä on valtaisa uusiutuvien energiamuotojen potentiaali Iberian niemimaalla. Tarkoitan tässä erityisesti näitä yhteysverkkoja Espanjan ja Portugalin välillä ja sitten Espanjan ja Ranskan raja-alueella on tämä hanke. Nämä olisivat erittäin tärkeitä sekä Iberian niemimaalle että huoltovarmuudelle että kestävyydelle koko Euroopan unionissa. Jos voisitte selittää meille, miksi nämä hankkeet eivät ole mukana, arvostaisimme sitä kovasti. Kiitoksia. Kiitoksia sitten puheenjohtaja Buzek. Uh, Kiitos. Kiitos paljon. Haluaisin puhua äidinkieltäni. Pani komisarz, cieszymy się bardzo, że e, pani jest z nami. Me olemme hyvin tyytyväisiä, että olette täällä ensimmäistä kertaa. Tämä ei ole enää kuuleminen, vaan vakava keskustelu. Ja, ja tämähän on aina vakava aihe, niin tietysti näiden hankkeiden, hankeluettelon suhteen komissio ei voi aina täyttää kaikkia toiveitamme. Olisi voinut mainita muutamista hankkeista myöskin, mutta haluaisin puhua asiasta, jotka on jo mainittu. Tästä luettelosta on puhuttu pitkään, mikä on hyvä asia. Me kävimme keskustelua johtaja Buchhartin kanssa neljännestä luettelosta. Ja siis jatketaan tätä. Käydään kaksoiskeskustelua kuukauden kahden päästä. Mitä tulee sähköyhteyksiin, Tätä, tästä puhuttiin ja se oli, pidettiin tärkeänä kolmannen luettelon yhteydessä. Euroopan vihreä sopimus, niin kuin sanoitte, me on meidän lähtökohtamme kaikessa toiminnassa ja sen takia sähkö yhteydet ovat erittäin tärkeitä. Kestävyys on erittäin tärkeää. Turvallisuus on tärkeää, niin kuin herra Ehler sanoi. Myöskin meidän täytyy käyttää näitä verkkoja biokaasun ja synteettisen kaasun kuljettamiseen, ei vain maakaasua varten. Meidän täytyy voida siirtyä myöskin vetyyn. On eurooppalaisella foorumilla puhuimme tästä ja hyvin mielenkiintoista teknologiaa on tulossa. Ja Äh, kun direktiivi tulee kahden vuoden päästä, niin me keskustelemme siitä täällä valiokunnassa. Thank you. Um, thank you, Edustaja Griffin, kiitos. Kiitos puheenjohtaja Kadri. Olen erittäin kiitollinen siitä, että olet täällä tänään äh, taas. Energia ei ole mikään hyödyke, se on perusoikeus. Kuten tiedätte, meillä on 80 miljoonaa kansalaista Euroopassa, jotka kärsivät energiaköyhyydestä, joiden on valittava lämmityksen, viilennyksen tai ruoan välillä. Me tarvitsemme kiireistä TEN-EEN uudistusta. Tällä listalla meillä on 32 kaasuhanketta ja kuusi öljyhanketta ja suoraan sanottuna, kuinka minä voin puolustaa tätä tyttäreni edessä, joka haluaa pelastaa planeetan, kuten kaikki nuoret haluavat, kuka haluaa joka haluaa puhua siitä, että Eurooppa on johtavassa asemassa uudessa vihreässä vallankumouksessa, jotta luodaan uusia vihreitä työpaikkoja lapsillemme ja lasten lapsillemme, kun ajatellaan tätä siirtymävaihetta. Minä koordinoin tämän kirjeen, jossa pyydettiin lisäaikaa tälle yhteistä etua koskevien hankkeiden listalle, mutta hyvä puheenjohtaja, ei meidän tarvitse puhua politiikasta, meidän tarvitsee puhua Euroopasta Euroopan tulevaisuudesta ja siitä, että me johdamme Eurooppaa, Euroopan ähm, vihreän kasvun sopimuksen puitteissa, mikä pystyy siitä, jos meillä on 30 äh, fossiilisten polttoaineiden äh, projekteja listalla. Meidän on luottava työpaikat nuorille äh, tulevaisuudessa. Ja sydäntäni särkee se, että yhdistynyt kuningaskunta haluaa lähteä eh, Euroopasta, mutta meidän on johdettava tässä vihreässä siirtymävaiheessa. Meidän on johdettava politiikassa ja minun on todella, eh, todella arvostan sinua, Jersey, ja samoin eh, Miguel Canietea, koska ensimmäisessä kuulemisessa minä vastustin häntä, mutta sitten hän oli äh, etusijalla, kun ajatellaan energiaköyhyyttä ja energian huoltovarmuutta, joten uudella kaudella ne toivon, että tekin johdatte tietä meitä varten ja johdatte tietä äh, tuleville sukupolville. Kiitoksia, edustaja Sorinjo. Signor Presidente, signor Commissario, felicito Toki. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä ollaan. Haluaisin ensin onnitella teitä uudesta mandaatistanne tehtävästä. Toivottavasti teette hyvää yhteiskunta, parla, yhteistyötä parlamentin ja valiokuntamme kanssa. Aikaisemmin tehtiin työtä Ranskan, Espanjan, Portugalin kanssa, että vahvistettiin ö, yhteyksiä Espanjan, Ranskan ja Portugalin välillä kaasun ja sähkön osalta tämä e-asetuksen mukaisesti. Nämä ovat suuria hankkeita kolmen maan kesken, jotta tämä sopimus toteutuisi. Sitten kuitenkin tuli yllätyksiä. Saamme nähdä, että ilmeisesti on annettu kielteinen lausunto sille, että rakennettaisiin Sinesin kaasuverkko Portugalissa. Ja tällä hetkellä tiedämme, että kaasuputket eivät kuljettaa vain fossiilista kaasua, vaan myös kaasua, jota tuotetaan ympäristön kannalta puhtaalla tavalla kysymys. Oletteko sitä mieltä, että kun pyritään monimuotoistamaan toimitusketjua, niin kaasukin pitäisi ottaa huomioon ja sitä pitäisi rahoittaa ja ottaa huomioon myös näiden yhteenliitantojen demokraattinen puoli. Voidaanko ohittaa joidenkin sääntelyviranomaisten kanta asiassa, koska on kuitenkin jäsenvaltiot, jotka ovat sopineet, suostuneet näihin hankkeisiin, jotka hyödyttävät yhteiskuntia, ja nyt tämä on blokeerattu. Miten voidaan välttää, että tällaisia lyhytaikaisia suhdanteisiin perustavia päätöksiä tehdään, ja se sitten heikentää pitkän ajan näkymiä? Kiitoksia, edustaja Banting. Sorry. Sì. Thank you for coming here today, Kadri, to speak to us about the interconnectors. Kiitoksia. Kiitoksia Katri, että olet tullut tämän keskustelevan kanssamme. Olin todella ilahtunut ihan alussa, eh, kun puhuitte eh, siitä, että tarkastelujaksoa on pidennetty kahdella kuukaudella. Mehän kaikki tiedämme, että mitään eh, tarkastelua ei kannata tehdä, jos ei mahdollisuuksia muutokseen ole. Ensimmäinen kysymykseni on, voitko vahvistaa, että olet tämä avoin sille, että neljättä luetteloa äh, uudelleen tarkastellaan ja jos ajatellaan ympäristöhätätilaa ja uutta vihreän kasvun sopimusta äh, ja sähkö ja äh, ja kysyisin, minkä takia niin monia eh, sähköyhteyksiä hylättiin ja kaasuyhteyksiä hyväksyttiin tälle listalle. Ja, jos, ja, ja kun, eh, arvostan sitä, mitä kollegat sanoivat, mutta kun puhutaan näistä, me e-, emme voi hylä, hylätä sellaisia hankkeita, jotka ovat teknisesti hyviä. Jos ajattelemme tätä, tätä Britannian ja Ranskan eh, välistä eh, yhteisjohtoa, joka hylättiin, niin sehän mahdollistaisi eh, uusiutuvan energian käytön lisäämistä. Ja, ja kaikkien näiden rajayhteisjohtojen kapasiteetti on edelleenkin alle sen, mitä vaadittaisiin näin tiheästi asutulla alueella. Siis, me, siis e, voidaanko tämän jatketun tarkasteluajan pohjalta tätä neljättä luettelua e, uudelleen arvioida? From Greens. Kiitoksia edustaja Bloss vihreistä. Mä korvaan herra Blossia täällä. Arvoisa komissaari, te otitte tehtävänä vastaan samanaikaisesti kuin mekin ja te tiedätte, että tässä on valtava vastuu kyseessä, koska vain meidän päätöksistämme tulee riippumaan, että voimme varmistaa yhteisen tulevaisuuden. COP21 yhteydessä kokouksessa hyväksyttiin päätöslauselma, jossa julistettiin ympäristö- ilmastohätätila Eurooppaan. Valiokunta täällä parlamentissa ja teidän salkkunne ovat ratkaisevassa roolissa, koska se liittyy keski- ja pitkän aikavälin hankkeisiin, joiden pitäisi vähentää tai jopa lopettaa täysin päästöt, mutta PCI-hanke, tämä liittyy asetukseen jossa ei vielä oltu e, sitouduttu Pariisin ympäristösopimukseen. Arvoisa komissaari, niin kuin, te, niin kuin teiltä jo kysyttiin aikaisemmin, niin pitäisi saada nopeasti tämä lista ja uudistaa nopeasti eh, asetusta. Te puhuitte aikaisemmista luettelosta. Minusta että tämä oli todella suuri epäonnistuminen, koska päästömme ovat vain nousseet viime vuosina, joten meidän pitäisi osoittaa rohkeutta ja poliittista rohkeutta, jotta lopetettaisiin kaikki hankkeet, jotka eivät eh, täytä allekirjoitettuja sopi, sopimuksia, joista olemme sopineet. Ja heti huomisesta alkaen pitäisi alkaa uudistaa tätä E-asetusta. Kiitoksia. Edustaja Krasnodevski. Kiitoksia oikein paljon. Komission jäsen, minulla on kysymys. Niin, tämä on meille varsin tärkeää. Mitä seurauksia olisi sillä, jos palaisimme neljännestä listasta takaisin kolmanteen listaan? Koska Neljättä luettelua ei ole hyväksytty. Itse asiassa meillä on täällä useita tärkeitä strategisia hankkeita. Nostan esiin yhden Baltic Pipe-hankkeen. Se on erittäin tärkeä yhteistä etua koskeva hanke Keski- ja Itä-Euroopan huoltovarmuuden kannalta. Ehkä ette tiedä sitä, mutta viime marraskuussa Puola minun maani ilmoitti Gazpromille, yritykselle, jonka varmaan tunnette, että Jamalin sopimus päättyy vuoden 2022 lopussa. Ja me olemme 80 prosenttisesti riippuvaisia Venäjän tuotannosta. Ja nämä määrät korvataan määrillä muista, muilta alueilta, mukaan lukien tämän Itämeren putki joka on listalla neljä. Nämä hankkeet ovat erittäin tärkeitä myös ympäristölle, koska tällaisen rakentaminen eh, vähentää 50 prosentilla pienhiukkasia ja myöskin hiilidioksidia se vähentää, jos eh, tätä putkea ei tule, niin näin ei tule tapahtumaan. Joten ei, ehkä tällainen radikaali ympäristösuojelu voi olla ehkä haitallistakin jopa. Saimme 15 minuuttia lisäaikaa, mutta pyytäisin, että puhuisitte hyvin lyhyesti. Edustaja Angelika Niebler. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos komissaarille, että hän tänään jo pääsi keskustelemaan kanssamme. Hyvää komission jäsen, te mainitsitte äh, heti aluksi tämän kunnianhimoisen tavoitteen, että ilmastoneutraalisuus pitäisi saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Se on teknologisesti mielestäni mahdollista, se täytyy taloudellistikin olla järkevää. Te olette energiakomissaari ja äh, minä esitän ihan yksinkertaisen kysymyksen. Mistä kaikki se sähkö tulee, jota me tarvitsemme äh, voidaksemme olla ilmastoneutraaleja ja miten varmistamme, senhän täytyy myös olla tavoitteemme, että äh, sähkö on äh, kohtuuhintoista tulevaisuudessakin. Minä tulen Bayerista. Meillä on onneksi siellä vielä tuotantoteollisuutta ja jos katson ihan vain kemian teollisuutta, äh, meidän sähkön tarpeemme kymmenkertaistuisi, jos haluaisimme olla ilmastoneutraaleja vuoteen 2050 mennessä, koska kaikki prosessiteknologia on uudelleen järjestettävä. Tarvittaisiin yli 600 terawattituntia sähköä. Tämä on koko Saksan viimevuotinen sähkön tarve. Näin paljon sähköä tarvitsemme siis enemmän. Nämä ovat valtaisia muutoksia, jotka ovat tulossa. Ja mielelläni haluaisin teiltä vastauksen ja pyytäisin teitä pohtimaan, mistä tuo sähkö tulee ja miten voimme varmistaa, että se on vielä maksettavissa. Ja viimeinen asia, äh, haluaisin tukea kollega Morten Peterseniä. Ei pitäisi ainoastaan tehdä kestävyysarviointia, vaan todellisia vaikutusten arviointeja äh, jollaisia olemme Euroopan unionissa jo monia vuosia tehneet. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Weiss. Uh, Kiitos paljon komission jäsen. Te eh, te ole sanonut, että ihmiset pitää olla kes, ihmisen pitää olla keskiössä ja eh, to, ja haluaisin puhua PK-yrityksistä, jotka myöskin, joita myöskin ihmiset pyörittävät. Me puhumme nyt energiasta ja infrastruktuurista, joka on äärimmäisen tärkeä osa tätä kuvaa. Haluaisin kysyä digitaalisista ratkaisuista ja siitä, että EU voisi pyrkiä. Me, meillä on kunnianhimoisena tavoitteena energiaunioni ja nyt ja pyrimme myös olemaan vahvoja digitaalisissa ratkaisuissa. Ehkä meidän pitäisi luoda yhteys, digitaalinen ratkais, digitaaliset ratkaisut ja energiaa voitaisiin yhdistää. Me voisimme olla johtaja sillä eh, saralla, joka tuottaa teknologiaa, joka johtaa, johtaisi tehokkaisiin uusiutuvien energialähteiden sisämarkkinoihin ja ja näin ihmiset saisivat energiaa parhaaseen hintaan koteihinsa ja yrityksiinsä. Eh, haluaisin, että puhuisitte tästä mahdollisuudesta. From Greens. Kiitoksia edustaja Kafe Vihreistä. Thank you. Eh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivotan teille menestystä uskon, että kohtuuhintaisuus, energiatoimitusvarmuus ja niin edelleen ratkaisuja kysymykseen, mutta planeetalla ei ole mitään energiavarmuutta ilman, että kontrolloidaan myös päästöjä. Oletteko valmis hylkäämään hankkeet, jotka eivät täytä Pariisin sopimuksen vaatimuksia. Näyttää siltä, että emme voi käyttää puolta tästä kaudesta rahoittamaan mitään dinosauruksia. Sinto Gaston tehkää minut siveäksi, mutta ei nyt ihan vielä. Tuntuu, että seuraatte hiukan samanlaista ajattelua. Haluatte toimia sopi- Pariisin sopimuksen mukaisesti, mutta antakaa nyt enemmän aikaa tähän. Joten avainkysymys, voimmeko tehdä tämän kaiken ilman fossiilista kaasua? Minä uskon, että kyllä voidaan. Ja niin kuin tekin sanoitte, Euroopan investointipaikki julkaisi kunnianhimoisen ilmasto politiikkasuunnitelman. Jäämmekö jälkikäteen? EIP etenee kuin me, enemmän kuin me. Tietysti on tässä myös paikallinen konteksti. Shannonin maakaasuhanke Irlannissa näyttää selvältä, että se tulee turvautumaan USAsta tulevaan fossiiliseen kaasun Miten tällaisia hankkeita voi olla mukana? Te itsekin sanoitte, että kaasuverkon täytyy olla tulevaisuuden kannalta kestävä, ja tämä tarkoittaa silloin mielestäni sitä, että käytetään myös muita kuin maakaasua, jolla on vähempi ympäristöjalanjälki. Yksinkertaisesti tämä PCI-luettelo, onko sinne mukana vain kaasuhankkeita, jotka ovat kestäviä ja linjassa Pariisin ilmastotavoitteiden kanssa? Kiitos. Klock. Kiitoksia, edustaja Klock. Komisarz, Szanowni Państwo. E, wiele osób w tym parlamencie... Komission jäsen e, e, useat puhuvat Puolasta ja sen historiallisista kysymyksistä. Ja histor- meillä ja puhuvat hiilestä. Minä tulen Slesian alueelta Puolasta – me juhlimme juuri ähm, ähm, ko, äh, koksi ja sen käyttöä hiil, hiili ähm, terästeollisuudessa. No mehän tarvitsemme putkistoja, joilla työ, tuodaan vetyä Saharasta. E, haluaisin onnitella teitä ja teidän menestyksestänne. Toivotan teille e, menestystä vihreässä siirtymästä ja myöskin e, puolalaisen ammattiliitto Solidaarisuuden nimissä. Kaasun täytyy olla osa keski- lyhyen ja keskipitkän ener- ajan energiaratkaisua ja Pariisin tavoitteiden toteuttaminen on hyvin epämääräistä ja epävarmaa ja, ja se on liian kunnianhimoista ja liian kallista. Kukaan ei tiedä, mitä, mikä lopullinen hintalappu on. Hiiltä käytetään lämmitykseen yksityiskodeissa. Sen takia tarvitsemme varoja siirtymään, että voimme sisäisesti siirtyä pois tästä energialähteestä. Me tarvitsemme vaihtoehtoisia tapoja. Ja vielä eräs asia. Haluaisin toistaa, mitä herra eilen sanoi, että turvallisuus, kestävyys ja kohtuullinen hinta kyllä, mutta Puolassa tarvitaan myös perinteistä energiaa. Me tarvitsemme 200 miljoonaa varaa tähän, varoja tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytä vain puolet siitä ajasta, mitä edeltävä kollega. Lähtien niistä argumenteista, jotka Eller jo esitti. Minä tulen maasta Kreikasta, joka on hyvin kunnianhimoiset äh, tavoitteet jo asettanut. Äh, vuoteen 2028 haluamme äh, päästä hiileksi vapaaksi energiasekoituksessa Ja siksi on erittäin tärkeää, että meillä on maakaasua. Te otitte tähän mukaan Kavalasin hankkeen ja Rupuliksen hankkeen tämä lista neljä ja tämä se viides luettelo, siihen liittyy kysymykseni. Panevatko nämä uudet kriteerit nämä kaksi hanketta uudelle listalle ja voimmeko vihdoin saada päätökseen uuden kaasuinfrastruktuurin niin, että voimme helpottaa siirtymämme, koska kysymys Kreikalle ja muille maille, joilla yrittävät hyvin nopeasti muuttaa energiasekoitustaan, on tällaisen infrastruktuurin monimutkaisuus. Kiitoksia sitten edustaja Adina Tot. Kiitoksia komissaari esityksestänne ja työstä, jota teette yhteistä etua koskevien hankkeiden parilla. Parlamentin hiljattaiset päätökset ovat olleet pohjana tälle ja asettaneet velvoitteen EUlle ottaa huomioon ilmastonmuutoshaaste vastuullisella tavalla. Tämän takia toimenpiteet, joilla puhutaan ilmastonmuutokseen, niiden, ne täytyy yhdistää ponnisteluihin, joilla varmistetaan energian, energian toimitusvarmuus ja kohtuuhintaisen energian saanti myös. Neljäs PCI-lista on merkittävä askel eteenpäin prosessissa. Olen tyytyväinen siihen, että listalla on mukana suuri määrä uusiutuvan sähkön hankkeita, samoin maakaasu, infrastruktuurihankkeita – ja sitten kun näitä hankkeita toteutetaan, niin EUn pitäisi olla yhtä niitä pitäisi toteutua ja olla kestävät sähköverkot vuoteen 20 mennessä. Haluaisin korostaa, että ilman maakaasuhankkeita kustannus ja riski, riskit siirtymä, energian siirtymävaiheessa, erityisesti kiemaissa, aiheuttaisi suhteettoman epäoikeudenmukaisen taakan näille jäsenvaltioille. Ja minä haluaisinkin kysyä teiltä, miten te varmistaisitte sen, että jos mitään muutoksia tehdään tämänhetkiseen hankelistaan, että mikään alue ei siinä sitten jää jälkeen ja ulos. Mrs. Paulus. Sitten viimeiset neljä puheenvuoroa. Edustaja Paulus. Kiitos oikein paljon. Yritän puhua lyhyesti. Minä olisin mielelläni eh, kuullut teidän näkemyksenne joistakin luvuista. Komissio on 2015 arvioinut, että eh, metaanissa eh, menetämme alavirtaan, metaania siis menetetään putkistoista ja niin poispäin 2,7 prosenttia, koska metaani on hyvin voimakas äh, kasvihuonekaasu äh, kolme kertaa niin äh, voimakas kuin, kuin hiilidioksidi riippuen aikataulusta ja jos tämä katsotaan, niin hiili tuottaa noin yhden tonnin hiilidioksidia megawattituntia kohti, kun taas kaasu käyttävät 3 tonnia hiilidioksidia, mutta 0,6 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia metaanin kautta. Me siis säästämme vain 10 prosenttia hiilidioksidia ja investoimme valtaisasti umpikujaan, koska me emme voi hyväksyä tällaisia päästöjä, jos haluaisimme pysyä Pariisin sopimuksen rajoissa. Joten haluaisin kuulla teidän näkemyksen näistä päästöistä. Eivätkä nämä ole siis niitä päästöjä, päästöjä, jotka syntyvät tuotantolähteessä ja matkalla Eurooppaan. Kiitoksia siitä, että olette valmiita arvioimaan kestävyyttä. Minä haluaisin tietää, miten aiotte soveltaa kriteerejä, koska kaikki kriteerit eivät ole kvantifioitavissa? Siirrättekö nämä nouseviksi merenpinnoiksi tai palaviksi metsiksi vai mitä teette? Me voisimme käyttää niitä lukuja, joita Saksan ympäristövirasto sanoo, että yksi tonni hiilidioksidia aiheuttaa ainakin 180 euron haitat, joten 180 euroa per megawattitunti hiiliä ja 160 euroa per megawattitunti kaasua. Ja löytyvätkö nämä luvut teidän kestävyysarviostanne? Kiitoksia. Thank you so much for the opportunity to talk about energy today and the necessary Kiitoksia me eh, tämän päivän keskustelussa eh, infra, energiainfrastruktuurihankkeissa eh, minulla oli muutamia seikkoja, jotka haluaisin selvennystä. Miten on mahdollista, että yli 20 hankkeista luettelossa on edelleen kaasuinfrastruktuurihankkeita, vaikka on aivan selvää, että Euroopan on päästävä eroon kaasusta – Eh, nämä, vaikka kaasuhankkeiden määrä on vähentynyt, niin mit, miten eh, komissio näkee nyt, et, eh, nyt siinä tilanteessa, että kaasuterminaalien ja kaasuputkien rakentaminen hinastaa siirtymistä uusiutuvaan energiaan näiden kaasuinfrastruktuurihankkeiden sijaan eikö olisi parempi eh, tukea hajautettua paikallisia pieniä eh, hankkeita, jotka eivät pääse eh, tälle PCI, luetteloon Tarvitsemme älykkäitä, pieniä, kestävän kehityksen mukaisia energiahankkeita tulisi tukea. Mitä milloin te esitä, pyydätte arvioinnin eh, siitä, että nykyinen luettelo on laadittu nykyisen eh, politiikkasuuntaviivojen ja ja eh, nykyisen ilmastohätätilan olosuhteiden mukaisella tavalla. Euroopan unioni on ensimmäinen ilmastoneutraali eh, manner ja me, me tarvitsemme tulevaisuuden suuntautuvaa ilmastopolitiikkaa ja meidän on toimittava nyt. Ensimmäinen täytyy tämä asetus hoitaa, mutta komissaari vastaa ja sitten viimeinen puhuja herra Tomisovski. Please, micro. We are, we Dziękuję panie przewodniczący, pozdrawiam serdecznie panią komisarz już tej swojej roli Podczas swojego wysłuchania... Kiitoksia. Minä tervehdin komissaaria. Puheenvuorossanne sanoitte, että maakaasu olisi vielä tärkeää, kun yritetään siirtyä suurempaan osuuteen vetyä ja biokaasua pääosastonne virkamiehiltä kuulemme samaa, mutta näemme Euroopassa, että toisten pääosastojen päätökset menevät ehkä eri suuntaan. Meillä on Euroopan investointipankin päätös ja nyt jälleenrakennuspankki on menossa samaan suuntaan. FISMA kritisoi kaasua. Meillä on toinen ehdotus, jossa kaasun mahdollisuuksia on rajoitettu. Ettekö näe jotain vaaraa siinä, että tämä, jos tätä jatketaan, ehkä tämä politiikka, joka on kriittinen kaasun suhteen, on haitallinen, eikä se sitten auta mitä saavuttamaan tavoitteitamme. Ehkä meidän pitäisi puhua enemmän eri ministeriöiden tai pääosastojen kesken vaikuttaa siltä, että se, mistä keskustellaan teidän pääosastossanne, niin sitä muut pääosastot eivät täysin tunne, vaikka kunnianhimoinen tavoite onkin. Kiitoksia jälleen. Paljon kysymyksiä. Meillä on vielä 10 minuuttia tulkien kanssa, joten jos voisitte vastata lyhyesti ja konkreettisesti, kiitoksia. Hoping and, um, well, ambitious goal. Me haluamme päästä tähän tavoitteeseen, kunnianhimoiseen tavoitteeseen, että vuoteen 2050 mennessä olemme ilmastoneutraali manner. Tätä varten tarvitsemme enemmän investointeja, erityisesti yhteysverkkoihin tarvitsemme sähköverkkoja. Suurimmat yhteistä etua koskevat hankkeet ovat olleet sähköhankkeita, esimerkiksi Espanjan ja Ranskan välinen yhteys tai nämä yhteys, keltinen yhteysverkkohanke Irlannin ja Ranskan välillä, siitä allekirjoitettiin juuri, tai tämä synkronisointihanke. Kaikki nämä sähkö yhteysverkkohankkeet, jotka löydätte täältä PCI-luettelosta, antavat meille mahdollisuuden, että me pystymme käyttämään enemmän vihreää energiaa, enemmän uusiutuvaa sähköä. Mutta samalla listassa on myös kaasuhankkeita, jotkut niistä varsin merkittäviä. Täällä mainittiin tämä Itämeren putki, joka mahdollistaa sen, että Puola pystyy monipuolistamaan kaasun hankintareittejään. Uusi reitti Puolasta Tanskan kautta Norjaan. On myös erittäin tärkeää, että kaikilla meidän alueillamme on välineet, miten vähentää saastuttavampia polttoaineita, fossiilisia polttoaineita ja korvata niitä, joten kaasulla on roolinsa siirtymävaiheessa. Mutta jos puhumme vuoden 2050 jälkeisestä ajanjaksosta, niin sen täytyy olla hiilivapaata kaasua. Kuulin kysymyksiä konkreettisista hankkeista, miksi niitä ei löydetä enää neljännestä luettelosta. Jäsenvaltiolla on oikeus hyväksyä hankkeita, jotka liittyvät mm, näihin suuntaihin ja komission on niitä kunnioitettava. Kuten aikaisemmin jo sanoin, tämä on hyvin avoin prosessi, jossa jäsenvaltiot ehdottavat hankkeita on alueellisia asiantuntijatasoja ja tämäkin takaa, että kaikki alueet katetaan. Tästä huolesta, että miten nämä hankkeet hyödyttävät kuluttajiamme, miten ne käsittelevät energiaköyhyyttä. On paljon olemassa olevia ratkaisuja jo esimerkiksi nämä digitaaliset alustat, jotka joissain, jollain alueella auttavat kuluttajia, pk-yrityksiä ja tuntitasolla valvovat kulutusta ja energian hintaa. Ja mikä on erityisen tärkeää, tämä auttaa pieniä tuottajia, jotka jossain määrin ovat myös kuluttajia myymään tuotantoaan. Tämä digitalisointi on erittäin tärkeä äh, tulevissa hankkeissa. Todennäköisesti äh, tulevissa luettelohankkeissa tulemme näkemään myös enemmän hankkeita, jotka ovat samankaltaisia. Sitten esittiin kysymys, mitä parlamentti voi tehdä tai mitä tapahtuu tälle neljännelle yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelolle. Minä toivon, että te hyväksytte tämän luettelon, mutta parlamentti voi sopimusten mukaan vastustaa delegoidun asetuksen voimaan astumista enemmistöllä. Ja tämä tarkoittaa, että neljäs öö, yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo sisältää 40 prosenttia enemmän kaasuhankkeita kuin tämä nykyinen luettelo. Tällä on kielteisiä vaikutuksia, koska tässä neljännessä luettelussa on paljon uusia ilmastoystävällisiä hankkeita, kuten Pohjanmeren tuulivoimakeskus ja uusia älyverkkohankkeita. Ja jos tätä neljättä luettelua ei hyväksytä, niin sitten ne eivät voi Verkkojen Eurooppa-hankkeen puitteissa saada rahoitusta. Joten todella toivon, että hyväksytte tämän luettelon ja omalta osaltani voin tarjota läheistä yhteistyötä, eh, kun laadimme tätä viidettä luettelua. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia, että olitte täällä tänään. Kiitos kaikille kollegoille, jotka ähm, puhuivat. Meillä on tämä luettelo tämän alhaalta ylöspäin prosessi, jossa jäsenvaltiot, alueelliset ryhmät ja komissio ovat mukana. Tietenkin se vaatii meidän valvontaamme. Samanaikaisesti on selvää, että nykyiset säännöt eivät ole täysin kaikki linjassa kunnianhimoisten tavoitteidemme kanssa, eikä se eh, tulee olemaan linjassa senkään kanssa täysin, mitä ensi viikolla esitellään. Herra Eileriä siterattiin monta kertaa tänään, minä siteran häntä tässä lopussa, että meidän on myös tasapainotettava tämä prosessi. Meidän on oltava tietoisia nykyisestä tilanteesta ja katsottava, miten tämä siirtymä voidaan toteuttaa. Kiitoksia vielä kerran eh, läsnäolosta, hyvä komission jäsen. Kiitoksia kollegoille ja nähdään seuraavassa kokouksessa todennäköisesti 22.23. tammikuuta 2020. Eli ensi vuonna. Kiitoksia oikein paljon. Yes. In January? Yes.